päätöslausumaehdotusta tämän kertomuksen päätteeksi ja niistä äänestämme myöhemmin tänään iltapäivällä. Näin siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka koskee Djiboutin tilannetta ja annan välittömästi puheenvuoron yhdelle esittelijälle, edustaja Rivasi. Merci, madame la Kiitoksia, puhemies. Se, mitä Djiboutissa nyt on tapahtunut vuosikausia, on erittäin huolestuttavaa ja hiljattaiset tapahtumat eivät rauhoita meitä. Siellähän on nyt uudistettu perustuslaita ja presidentti haluaa neljännelle kaudelle ja Angele on julistanut hätätilan. Opposition jäseniä murhataan, lehdistöä ahdistellaan, köyhyys on äärimmäistä, naisiin kohdistuu väkivaltaa, ihmisoikeuksia ei noudateta. Ainoa asia, joka muistuttaa siitä, että Djiboutin pitäisi olla demokratia, on se, että siellä on säännöllisesti vaalit. Vaalit ovat niin vilpilliset, että että presidentti, presidentin saama äänimäärä ei ole enää uskottava. Vaalitarkkailumissio Euroopan parlamentista pitää lähettää paikalle ja Afrikan unionin on suositellut, että perustetaan riippumaton vaalilautakunta, jotta voidaan paljastaa tämä demokraattinen farsi. Ranska on hyötynyt Djiboutista vuosikausia, koska siellä on tärkeä sotilastukikohta Ranska on ehkä osittain hiukan vastuussa tämän maan tilanteesta, mutta samaten muut maat, Saksa, Kiina, Japani, Yhdysvallat, heilläkin on sotilastukikohtia maassa. Ja tästä syystä Euroopan pitää toimia, mutta myöskin maiden, joilla on näitä sotilastukikohtia, Näiden maiden ei pidä ajaa ainoastaan omia etujaan. Meidän täytyy lakata olemasta tekopyhiä. Mr. Kiitoksia edustaja Korao minuutti. Kiitos puhemies. Voimme todeta, että Djibouti on hyvä esimerkki siitä, miten EUn kehitysyhteistyö ihmisoikeuksien osalta toimii huonosti. Tällainen kirjallisuuspäätöslauselma on EPn ainut keino pyytää, että korkea edustaja todella sitoutuisi hoitamaan Djiboutin asiaa. Haluamme muistuttaa täällä, että Djiboutille tärkeää on sen strateginen alue. Se on saanut paljon länsimaisia ja myös Kiinan sotilaallisia investointeja. Nyt sen sotilastukikohdassa on 10 000 sotilasta. Djiboutissa siitä huolimatta, että maassa on näin paljon ulkomaalaisia sotilaita, monet ovat eurooppalaisia, niin edelleen ihmisoikeuksia rikotaan räikeästi. Ja meidän täytyy todella pyytää kansainvälisen rikostuomioistuimen syytäjätä sitä, että se valvoo Djiboutin tilannetta. Siellä tapahtuu rikoksia ihmiskuntaa vastaan ja näitä pitää myös rangaista. Spot on on that occasion, so Eiköhän opettanut oikein hyvä tässä mielessä. Edustaja Tsenek, minuutti. Hyvä puhemies. Kun Somalia jatkaa taisteluaan merirosvoja vastaan ja Eritrea muistelee 30-vuotista taivaltaan barbarisen hallinnon alaisuudessa, niin Djibouti edelleen on Afrikan sarvessa erittäin traaginen maa. 77 prosenttia ääniä sai presidentti äänestyksessä ja näyttää, että hänen autoritaarisen hallintonsa alaisuudessa uudistukset ovat mahdottomia. Oppositiojohtaja, joka on joutunut sairaalan yhteensä puolueen pääsihteerin kanssa, ovat tästä osoitus. Hallitukset surmasi 47 ihmistä mielenosoituksessa samana päivänä ja se on myöskin erittäin traagista. Tämä selkeästi osoittaa, minkälainen sortohallinto siellä on. Se kohdistuu journalisteihin, oppositioon ja tavallisiin ihmisiin. Meidän täytyy enemmän painostaa Djiboutin hallitusta, jotta se täytäntöönpano poliittisten uudistusten puitteista, jonka allekirjoitettiin vuonna 2015 lähtökohdaksi tulevalle toiminnalle, jotta ihmisoikeustilanne paranisi tuossa pienessä maassa. Kiitoksia. Edustaja Panzeri seuraavana. Grazie. Kiitoksia. Afrikassa on monia hallituksia, joissa julkiset paikat jaetaan sukulaisille ja kavereille. Djibouti on tästä esimerkki. Presidentti on antanut virkoja perheenjäsenilleen tämän nepotismia, jolloin kansalaiset eivät pääse mukaan hallinnoimaan maata ja maan rikkautta. Suuri osa kansalaisista elää hyvin hankalassa tilanteessa Maassa on hyvin paljon pakolaisia Eritreasta, Somaliasta, Jemenistä ja ihmisoikeustilanne on huolestuttava erityisesti mitä tulee naisten tilanteeseen monilla aloilla. Valtion monopoli koskee myöskin mediaa. Ja sitten presidentin, presidentti on vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista ja siksi kansainvälisen yhteisön ja Euroopan unionin pitää nyt toimia ja EUn pitää toimia tässä mahdollisimman nopeasti. Thank you. Madam Vergia, one please. Kiitoksia, edustaja Vergia, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Useiden diplomaattilähteiden mukaan ja mukaan lukien monet maat, joilla on sotilastukikohtia, niitä on jo useampi, nimittäin Djibouti on todellinen vakauden ankkuri, mutta todellisuus on aivan jotain muuta. Djibouti on kohdannut äh, yleisesti ottaen yhteiskunnan äh, rapio, äh, taloudellinen kurimus. Ja tämä päätöslauselma on sinänsä jo pieni vallankumous. Kiitoksia kaikille niille, jotka ovat olleet sen laatimisessa mukana. Me tässä päätöslauselmassa tuomitsemme jatkuvan sorron kasvun kyseisessä maassa, varsinkin sen, joka on seurannut 22.12. tapahtunutta Äh, tapahtuneita äh, surmia. Ja 8.4. pidettyjen vaalien tulos, kaikki sellaiset, jotka saavat yli 84 prosenttia äänistä, kertovat jo siitä, että kyseessä on suuri epätasa-arvo ja epävakaa tilanne, ja Euroopan unionikin on tämän tunnustanut. Lopuksi naisten, niiden naisten asema, jotka ovat ryhtyneet nälkälakkoon, jotka ovat olleet niin rohkeita. Meidän täytyy erityisesti kunnioittaa heidän työtään ja pyydämme kansainvälistä tutkimusta tähän asiaan. Kyllä asia on kiireinen. On kiireistä, että tarkastelemme tätä asiaa, josta Djiboutin kansa maksaa laskun. Gabriel. Edustaja Gabriel Soron. Kiitoksia. EUn kumppanuus Djiboutin kanssa on tärkeää erityisesti kun ajatellaan Afrikan sarvea ja turvallisuuden, rauhan ja demokratian edistämistä. Poliittisen tilanteen heikentäminen, joka saattaa epävakauttaa maata ja koko aluetta, huolestuttaa meitä nyt tällä hetkellä. Kolme huomiota. Ensimmäiseksi EUn pitää kannustaa Djiboutin viranomaisia noudattamaan ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratisoitumista. Ja enemmän pitää kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin myöskin kansallisessa ohjelmassa. Ja sitten uskottavuuden nimissä meidän täytyy keskittyä kaikkein pahimpiin ongelmiin tällä hetkellä, eikä lähteä katsomaan joka ikistä asiaa. Meidän täytyy katsoa naisten asemaa yhteiskunnassa. Sehän on tärkeä kysymys, eikä pidä unohtaa myöskään painopistealueita. Ja sitten kollegoiden pitää keskittyä faktoihin ja me voimme vedota siihen, että tutkimuksia tehdään ja että oikeuslaitos tekee työnsä, mutta meillä ei ole valtuutuksia jakaa tuomioita. Ja kiitoksia, että tuotte tätä päätöslausumaa. Next speaker, Mr. Nart. Kiitoksia edustaja Nart seuraavana. En näe häntä tällä paikalla. Joten sitten ryhmän puheenvuoro ja seuraavana edustaja Pospisil. Kiitoksia kovasti puhemies. Todella lämpimästi toivotan tervetulleeksi tämän päätöslauselman, jossa reagoidaan Djiboutin huhtikuun vaaleihin. Neljännen kerran presidentti Keleh voitti vaalit. Ja häntä voidaan pitää avainhenkilönä tragediassa, joka Djiboutissa tapahtuu. päätöslauselmassa peräänkuulutetaan vaalien tarkistamista. 84 prosenttia äänistä, 87 prosenttia äänestä meni presidentti, mutta hän juhli voittoa jo ennen edes äänten laskua. Siksi äänet olisi laskettava uudelleen. Meidän täytyy myös vedota paikalliseen presidenttiin pienen maan ongelmien ratkaisemiseksi. Maassa on äärimmäistä köyhyyttä, naiset ovat heikossa asemassa, oppositiota sorretaan. Ja siksi todella tuen tätä päätösasemaa. Edustaja Nart, haluatteko nyt käyttää puheenvuoron? Presidentti. Kiitoksia, puhemies. Yleensä Euroopan parlamentissa tuomitaan eri tilanteita retorisella tasolla, mitä tulee ihmisoikeusrikkomuksiin ympäri maailmaa. Djibouti on maa, jossa ihmisoikeuksia rikotaan säännöllisesti ja siellä on myöskin eurooppalaisia sotavoimia ja meidän täytyy kuitenkin puolustaa ihmisoikeuksia esimerkiksi Atalanta-operaation puitteissa. Eli sanojen lisäksi meidän täytyy ryhtyä toimiin ja kotona sopimuksen artiklassa 8 vaaditaan toimia hallitusta vastaan, joka ei ole demokraattinen Djiboutissa. Um, Kiitoksia. Seuraavana edustaja Rena. Kiitoksia, hyvä puhemies. Puhun vain näistä naisista. Naisista, jotka minulla on tilaisuus tavata, jotka ovat joutuneet raiskauksen uhriksi. Raiskauksen, joka Djiboutin sotilaiset tekivät. Nämä naiset pyytävät vain oikeuttaan, oikeutta saada oikeudenkäynti, riippumaton sellainen. Kollegat puhuvat tilanteesta Djiboutista. On totta, että Djibouti on kumppani Afrikan alueella, kuten kollegat ovat todenneet, mutta rankaisemattomuus ei saa olla tosiasia suhteessa näihin naihin eikä ketäänkään muuhun. Näillä naisilla on myös ilmaisun oikeus, oikeus ihmisarvoon ja oikeus elää. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kelly Kiitoksia, edustaja Kelly. Kiitos. Valitettavasti toistamme samaa asiaa jatkuvasti. Se, mitä Djiboutissa tapahtuu, on nähty myös monissa muissa maissa. Joku pääsee valtaan, pitää siitä, haluaa pysyä vallankahvassa, muuttaa lainsäädäntöä, käyttää sitten armeijaa hallitakseen oppositio ei voi toimia, eivätkä ihmisoikeudet, erityisesti naisten oikeudet toteudu, ja näin on käynyt myös Djiboutissa. Sen jälkeen, kun vuonna 1999 maahan valittiin presidentti Gelle, me Euroopan unionina annamme maalle 125 miljoonaa euroa tukea, mutta meidän on tarkasteltava tilannetta uudelleen ja tämä on lopetettava tämä apu, ainakin siihen asti, kunnes näemme, että maassa järjestetään avoimet ja reilut vaalit. Kiitoksia, edustaja Widenholzer. Kiitoksia. Djibouti on nyt kriisialueen keskiössä. Se, mitä Afrikan saaressa tapahtuu, se vaikuttaa suoraan Afrikkaan, esimerkiksi mitä tulee turismiin ja maan tilanteeseen, niin se johtaa massa pakolaisuuteen. Djibouti on pieni maa ja se voisi olla vakauden esikuva, se voisi olla malli koko alueelle. Eurooppa tukee tätä maata ja tämä tuki on tärkeää, mutta tänään nyt on puhuttu näistä kehityssuunnista ja ne ovat hyvin huolestuttavia. Ihmisoikeudet, vaalit, lehdistön vapaus, Nämä ovat kaikki asioita, joihin meidän täytyy suhtautua kriittisesti. Ja meidän ei pidä puhua ainoastaan tämän maan kehityksestä, vaan meidän pysyy myöskin, myöskin sitten tehdä johtopäätöksiä. Kiitoksia. Sitten puhelut on ulkopuolinen menettely. Annan ensimmäisen puheenvuoron. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Jako v minulém případě... Kiitos puheenvuorosta kuten Gambian kohdalla, Djiboutin kohdallakin on todella reagoitava näihin ihmisoikeusrikkomuksiin. Tähän täytyy myös lisätä se, että nykyinen presidentti jatkoi hienosti entisen presidentin polulla, joka oli vallassa pitkään. Mutta meidän roolinamme ei voi olla tukea tällaista perinnettä. Tuen sitä, mitä herra Kelly sanoi. Kuten Gambian tapauksessa, meidän tulisi katsoa siitä, minkälaista kehitysapua annamme maalle. Tämä yli 100 miljoonan summa on aika paljon. Nykyolosuhteissa, jossa maassa ei pystytä kunnioittamaan edes perusihmisoikeuksia. Ehkäpä meidän olisi syytä katsoa tätä me uudelleen. Kiitoksia edustaja Moraes. Kiitoksia, hyvä puhemies. Djibouti, riippumatta sen pienestä väestöstä tai koosta, on maa, joka on strategisesti katsoen erittäin tärkeä. Siellä on paljon työttömyyttä ja Se on ollut myös monien pakolaisten pakopaikka. Oppositiota on sorrettu niin, että monet ovat menettäneet henkensä. Vaalien oikeudellisuutta on epäilty. Pidätyksiä seurasi niistä ja on ollut syytöksiä myöskin kidutuksesta naisiin on kohdistettu erityyppistä väkivaltaa ja EU täytyy tehdä kaikkensa lakkauttakseen ihmisoikeusrikkomukset maassa. Meillä on sopimukset Djiboutin kanssa ja sen avulla saamme myöskin painostettua sitä. Kiitoksia. Grazie, grazie presidente. Nel... Kiitoksia. Pienessä Djiboutin valtiossa presidentti Guelle on perustanut varsinaisen diktatuurin, joka pohjautuu nepotismiin, väkivaltaan ja korruptioon. Vaaliot ovat pelkkä farsi. Siellä ihmiset katoavat, heitä kidutetaan ja maassa esiintyy kaikenlaista väkivaltaa. Ranska, Kiina, Yhdysvallat ja Japani ovat maita, jotka ovat ymmärtäneet maan geotilanteen. Seillä on siellä sotilastukikohtia ja tilanne on vielä pahempi, koska maassa on Somaliasta ja Jemenistä pakolaisia. Ja me voimme tietysti ummintaa silmämme, mutta näin ei kuitenkaan pidä tehdä. Tämä päätösasema on tärkeä ensimmäinen askel ja korostamme sen, että kansainvälisen rikostuomioistuimen pitää tutkia näitä väkivaltaisuuksia ja kotonusopimuksen artiklaa 8 pitää soveltaa. Ja nämä yli 100 miljoonaa euroa pitää jäädyttää, koska emme voi auttaa hallintoa, joka tällä tavalla sortaa omaa kansansa. Djiboutin oppositio, tai tämä tilanne ei voi olla perustana sille, että me pysymme vaiti. Mr. Bonanno. Kiitoksia, edustaja Bonanno. Grazie, signor... Kiitos, rouva puhemies. Minusta näyttää siltä, että jälleen kerran ei mennä asian ytimen. Me puhumme maista, joissa on diktaattoreita, tapahtuu kauheuksia, demokratia ei toteudu. Libyaa, silloin kun maassa oli Gaddafi, no oliko tilanne parempi silloin vain nyt? On selvää, että Eurooppa, Japani, Kiina, ne joilla on rahaa, käyttävät tilanteita hyväkseen. Mutta mikä on kaiken lopputulos? Tämän tilanteen lopputulos on se, että kyllä tämä näinkin me, meille käy. Arabi kevät, se oli täyttä hulluutta. Afrikalaiset haluavat diktaattoreja, koska Afrikassa demokratia ei toimi näin tämä menettely päättyy jollei joku ole jäänyt tässä ulkopuolelle ja näin ai anteeksi oliko täällä vielä kollega ehdottomasti voitte käyttää puheenvuoron olkaa hyvä Kiitoksia puhemies. Äänestyksessä osoitamme, että olemme huolestuneita niiden turvallisuudesta, jotka pakenevat sotaa ja nälkää Djiboutista vuosittain, yrittävät päästä Arabian niemimaalle ja riskeeraavat oman henkensä. Nyt tarvitaan vahvoja demokraattisia instituutioita ja vaadimme, että Djiboutin hallitus takaa näiden ihmisten turvallisuuden ja vie oikeuden eteen ihmiskauppiaat, jotka ovat kuljettaneet tuhansia ihmisiä maasta ja ansainneet omaisuuksia. Tilanne on vähän samalla tyyppinen kuin Välimerellä, ja liian usein ollaan vaiti. Kyse on muutamasta tuhannesta kilometristä Euroopan eteläpuolella, ja meidän täytyy purkaa rikollisjärjestöjä, torjua ihmiskauppaa, meidän täytyy seurata rahoitusvirtoja ja meidän täytyy myöskin puuttua paikalliseen tilanteeseen, jossa nämä pakolaiset usein joutuvat uhreiksi. Kiitos. Kiitoksia. Komissaari Jurova seuraavana. Honorable members of the European Parliament. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, EUlla ja Djiboutilla on pitkäaikainen suhde ja EU on tärkeä kumppani sille. Djibouti on tukenut aktiivisesti alueellisia aloitteita ja tarjoaa joukkojen tarjoamista Afrikan unionin Somalian toiminnassa, mikä on avainasemassa, kun torjutaan Al-Shababia ja pyritään vakauttamaan Somalian poliittista prosessia. Kotimaan tasolla poliittisten ja ihmisoikeustilanteen kehittyminen Djiboutissa on huolestuttavaa. Ihmisoikeusaktivisteja ja opposition jäseniä vainotaan ja opposition poliittinen liikkumavara pienenee, varsinkin nyt ennen presidenttivaaleja, joka, jotka pidettiin 8.4.2016. Ennen vaaleja opposition jäsenet ja tukijat joutuvat usein pidätetyiksi ilman mitään syytettä. EU seurasi näitä huolestuttavia tapauksia ja ilmaisi huolestuneisuutensa eri tasoilla. 21.12.2015 poliisi keskeytti uskonnollisen seremonian, jota pidettiin Djiboutin lähistöllä. Poliisin puuttuminen ja tilanteeseen johti useisiin kuolemantapauksiin. EU julkaisi lausumansa, jossa se vaati selvennystä tapahtumista ja sitä, että syylliset joutuvat oikeuden eteen. EU tuomitsee väkivaltaiset toimet ja on sitä mieltä, että kansainvälinen tutkimus näihin kysymyksiin on äärimmäisen tärkeä. Ja siitä syystä se, se kannattaa ihmisoikeusviranomaisten läsnäoloa Djiboutissa ja näin mahdollistaa myös sen, että voidaan selventää näitä kysymyksiä. Kun tarkastellaan äskettäisiä presidentinvaaleja, äänestyspaikkojen äh, tulosten julkaiseminen on lisännyt avoimuutta prosessissa. EU huomioi kuitenkin valittain, että vuoropuhelu puitesopimuksen täytäntöönpanosta, joka koskee poliittisia ja toimielimellisiä uudistuksia, joka on solmittu Djiboutin hallituksen ja oppositiokoalition kanssa vuoden 2014 lopussa, on nyt jäänyt pysymään paikoilleen tässä on tilaisuus olla mukana demokraattisessa prosessissa Djiboutissa. Demokratisointi ja hallinnointiponnistukset, kuten myöskin ihmisoikeuksien suurempi kunnioittaminen, on oleellista, jotta voidaan varmistaa Djiboutin sisäinen vakaus alueella, jota kuvaavat konfliktit ja köyhyys. Tästä syystä EU jatkaa kaikkien poliittisten voimien rohkaisua aloittamaan poliittinen vuoropuhelu, jotta voidaan olla mukana poliittisissa uudistuksissa, parantaa hyvää hallintotapaa ja lakkauttaa pidätykset, jotka viime vuosina ovat olleet tavanomaisia maassa. Edustaja Renan kysymys siitä, mikä EUn kanta on suhteessa niihin nälkälakossa olleisiin Djiboutin naisiin, jotka halusivat kiinnittää huomioon Djiboutin äh, armeijan tekemiin raiskauksiin. Vakuutan teille sen, että EU on seurannut tätä tilannetta erittäin läheisesti. EU on sitä mieltä, että tutkimusten tulisi johtaa siihen, että syylliset viedään oikeuden eteen. EU on valmis tekemään läheistä yhteistyötä kaikkien oleellisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan parantaa ihmisoikeustilannetta maassa. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komissaari. Kuusi päätöslausumaehdotusta tässä lopuksi. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys käydään piakkoin. Nyt keskeytän istunnon muutamaksi minuutiksi ennen kuin äänestykset alkavat. Kiitoksia.